I'm trying to start. Yritän aloittaa. Hyvät kollegat, voitaisinko nyt aloittaa? Aloitetaan nyt, koska tiedän, että monilla on muita kokouksia, joihin pitäisi mennä. Annan puheenvuoron ensimmäiseksi rouva Berniolle, jota hän voi puhua näistä kompromisseista ja sitten voimme aloittaa äänestyksen. Merci, Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Viime viikon jälkeen on tullut tiettyjä muutoksia. Ensinnäkin artikla 14, joka liittyy esitys muotoon. Me olemme saaneet aikaan sopimuksen EPPn kanssa tästä minimikoosta ja kaksi 2,5 millimetriä, e, jos on e, tietyn kokoinen laite. Ja sitten 34, joka liittyy elintarvikkeen merkintöihin, nyt ei että e, ravintoainemerkintöihin. Tässä ei ole löytynyt kaikkia tyydyttävää ratkaisua ja tässä ei voida kyllä mennä periaatteita vastaan kompromissi EPPn kanssa siitä, että Meillä on tiettyjä graafisia harmonisoituja esitystapoja ajatellen kaikkia Euroopan maita ja mm, siitä huolimatta joillakin mailla on mahdollisuus näiden lisäksi ja säilyttää kansalliset mallit, jos ne eivät ole ristiriidassa. siitä huolimatta pääasialliset tiedot energiaa sokerit, hiilihydraatit, suola, ne esitetään niin, että me haluamme eh, ne tuohon ensimmäiseen tarkistukseen. Sitten 24 eh, eh, energia hiilihydraatit, rasva, sukeri, suola, tyydytyneet rasvat, transrasvat, kuidut, proteiinit, nämä merkinnät ovat pakollisia. Me emme ole löytäneet missä paikassa, kompromissia siitä, missä paikassa nämä asiat pitää tulla esiin. Kaikkien pitää kuitenkin tulla samassa paikassa esiin. Yhdeksän kompromissia EPPn kanssa. Mm ja, e, tai Alden kanssa. Se yksinkertaistaa äänestyslistaa ja tällä tavalla voimme säilyttää tärkeät kohdat tekstissä, varsinkin niin, että katetaan e, tällaiset komission tekstin e, poistot, joita Karas ehdotti. Tämä lausunto vaikuttaa mielestäni tasapainoiselta ja siinä annetaan paremmin tietoa kuluttajalle ja otetaan huomioon kuitenkin tiettyjä näkökohtia, jotka ovat hankalia tuottajalle, sellaiset tuotteet, joita ei ole pakattu ja sitten nämä minimivaatimukset varsinkin. Kiitos. Haluan muistuttaa näistä kompromisseista, joita saatiin viime viikolla aikaan. Artikla 8, vastuut, muuten Karasin tarkistuksia vastaan. Sitten artikla 9, eh, siinä eh, halutaan lisätä valmistusajankohta. Ja eh, sitten tämä komitologia kysymys artikla 20, kaikki alkoholit kolmeksi eikä viideksi vuodeksi ja tässä komitologia tämän määräajan jälkeen, hän tulevat mukaan myös vahvat alkoholit, sitten 22 tietyin ehdoin annetaan tiedot per annos ja sitten per 100 grammaa. Sitten 41 tuote, joita ei ole pakattu allerge, allergeenit ja valmistusaineet, varastointi, ja sitten tässä on hiukan näistä valmista tai pakkaamattomista tuotteista löyhennetty ehtoja, tiedon ehtoja. Ja muista sitten ei ollut niinkään ongelmia, koska mutta tarkistukset ovat hyväksyttäviä, Hiton Harrisin tarkistukset, joten meillä ei ollut liikaa, liikakaan ongelmia näissä. Kaiken kaikkiaan minun mielestäni yritimme kaikkemme, jotta kuluttajan suojaa vahvistettaisiin ja varsinkin, että he saisivat lisää tietoa ja koulutusta. Kiitos. Okay, shall we proceed? No niin, voimme mennä äänestyksiin. Vai herra Harbour? First of all, I wanted to, um... Hyvin lyhykäisesti ensinnäkin Pahoittelen, että John eh, Harris ei voi olla paikalla tänään, hän on Amerikassa tällä viikolla, mutta meillä on ollut aivan loistavaa yhteistyössä tässä toisen esittelijän kanssa. Proceed. Um, no niin, mennään äänestyksiin. Artikla 1, 48, Karas puolesta. Pieni täsmennys. Minä haluaisin kiittää kaikkia avustajia ja koko sihteeristöä, koska meitä autettiin tässä kompromissikysymyksessä. Kiitoksia. Kovasti arvostetaan näitä kiitoksia. Mm, jotkut ovat sitä mieltä, että menen liian nopeasti. Yritän välttää sellaista. 48 karassa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 karas puolesta vastaan tyhjä hylätty. 50 puolesta. Täytyykö tämä tarkistaa? Haluatteko, että se tarkistetaan? Tarkistetaan se ja sitten nähdään, että missä menee enemmistö puolesta siis vastaan tyhjää. Ja onko nyt kaikilla kortit sisällä? No niin, nämä 40 ääntä ja äänestys päättyy. Äänestys päättyy siis. 23 puolesta 18 vastaan, eli hyväksytty. Artikla 2 määritelmät 51 karas puolesta Ei tämä ole sama. Liberaalit eivät äänestä. Nyt otetaan kortit uudestaan esiin, niin katsotaan minne jakolinjat menevät. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 26 vastaan, eli hylätty. 52 karas puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55, sitten tästä 56, 57 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty selvästi. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty 68 puolesta, vastaan tyhjää sekin hylättiin selvästi 69 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artikla 4, 70 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 71, 72 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme 73 Eikö vain? Kompromissit nyt sitten. Ja 70 hylättiin. Seitsemänkymmentä kaksi siis puolesta. Niin minä ajattelinkin, kun täällä on kaksi neuvonantajaa. Mistä me nyt äänestämme? 72 siis puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 73, pitääkö siitä äänestää? 73 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten menemme kompromissi kakkoseen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty sekin. Sitten menemme artikla 10. 90, 89 puolesta vastaan eh, tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan Jotkut eivät nosta käsiään nyt. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 13, 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten menemme, niin se hyväksyttiin, joten me menemme 95-96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme kompromissi kolmoseen. Sivun alussa puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. Sitten 107, artikla 16 puolesta. Tarkistus 107 puolesta siis vastaan tyhjää selvästi hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää. Sekin hylättiin 109 puolesta vastaan tyhjää. Sekin hylättiin. Artikla 17 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää. Sekin hylättiin. Sitten Vernion 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 112 artikla 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 113 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä selvästi hyväksytty. Sitten 120 tarkistus, artikla 21 Karas puolesta vastaan tyhjää hylätty, 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty, artikla 22, 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, artikla 23, Karasin tarkistus 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 124, artikla 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 25, 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 29, kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. Ja sitten menemmekin 127 152 sittenkin. Artikla 30 ja 152. Eh, Karas on ollut eh, kovin kiireinen tässä. 152 eh, puolesta vastaan tyhjä, selvästi hylätty. Artikla 31, 153 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten 19, eikö vain? Verni on 19 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 155 Isolde Moose puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 156 eh, raukeaa. Ja sitten 20, eh, Verni on 20 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Selvästi hylätty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten artikla 33. Karas jälleen 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 34, 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty sekin. 22 Vernio puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 Schwab puolesta vastaan tyhjää sekin hylättiin. Sitten menemmekin 166 Sademose puolesta vastaan, siis puolesta vielä. Otetaan tämä sähköisesti, koska täällä ei ryhmä päde. 166 tarkistus ja Charles de Mose. Äänestys alkaa. Ja vielä yksi ääni ja äänestys päättyy. Hylätty 21-21. Olin oikeassa, tämä meni tiukaksi. Anteeksi, tässä ei ole mitään tehtävissä. 167 tarkistus. Kehiton Harris eh, puolesta vastaan mm, hyväksytty. Eli 168, 168 Heaton Harris puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Minulla ei ole täällä eilisiltaisen listassa. Ensimmäinen osa siis. Kaksi, neljä, kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten toinen osa, kohta viisi, puolesta vastaan tyhjää, sekin hyväksyttiin. Eli koko tarkistus hyväksyttiin. Menemme kompromissitarkistukseen kahdeksan, artikla 35 puolesta vastaan tyhjää, selvästi hyväksytty. Ja kaikki muu raukeaa nyt sitten 174 174. Laitetaan nämä yhteen. 174, 5, 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vernion tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää. Sekin hylättiin. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 174, 5, 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 Heaton Harris puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaanko se vielä? Tarkistetaanko? Tarkistetaan. Taisi olla aika selvää, mutta jotkut eivät äänestäneet. 174, 175. 174 ja 5, Karas ja Hanslik. Se hylättiin siis 16.26. 182 Saldemose puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 Hiitonharjus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 Karas puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185, 86, artikla 38. Eli eri osat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, sitä, se tarkoittaa, että seuraava raukeaa. Artikla 39, 185 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 40, 185 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten menemme kompromissitarkistukseen 9, artikla 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 42, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 44, 47, 195 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 53, 197 karas puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt liitteisiin 199 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty, 200 Weisgerber puolesta vastaan tyhjä hylätty, 199 Karas puolesta vastaan tyhjä hylätty, 201 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja 199 osa 3. 199 osa 3 lisäyksenä. Karasin tarkistus lisäyksenä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 202 Weisgerber puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Se hyväksyttiin, joten mennään 199 osa 4 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjä selvästi hylätty. Liite 2 yhtenä ryhmänä Hiiton Harisin tarkistukset 203456 hyväksytty, 206 karas puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja sitten liite 3 karas puolesta vastaan tyhjä hylätty, 207 karas puolesta vastaan tyhjä hylätty, 29 Vernio puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 208 Schaldemose puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 kohta kohdalta osa 1. Siinä mainitaan purukumi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten erikseen purukumi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. No niin, kompromissi 10 hyväksyttiin. Menemme liitteeseen 5. 220 karas puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 221 karas puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 30 Vernio puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Liite 6. Karas 222 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 31 Vernio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan Tämä katsotaan vielä koneellisesti. 224. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 17 puolesta 26 vastaan ihmiset eivät joskus nosta kättään, joten on vaikea laskea. Se siis hylättiin selvästi. 225 karas puolesta vastaan tyhjä, hyvä. Ei vaan hylättiin, hylättiin. 226, 227 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. Liite 9, 228 karas puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 32 Vernio puolesta vastaan. Katsotaan tämä vielä sähköisesti, koska tämä hajoaa. Äänestys alkaa. Kaksikymmentä puolesta 22 vastaan, eli hylätty. Ja liite 11, 229 puolesta vastaan tyhjää. 229. Pitäisikö se tarkistaa? Tarkistetaan koneellisesti. Hyväksyttiin 24 puolesta 19 vastaan, 230 karas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös. 2, 3, 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Liite 12, 2, 3, 3 ja 4 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Liite 13, 2, 3, 6 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 3, 5 osa 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 karas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 raukeakin. Ja sitten mennään johdantosan kappaleisiin 33 Heaton Harris puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi Vernio puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. 20 puolesta, 23 vastaan. Ne hylättiin todellakin Hiton Harrisia 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 Heaton Harris puolesta vastaan tyhjää, 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 ja 40 eivät tule. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan. 44 siis. Äänestys päättyy. 23 puolesta 20 vastaan. Hyväksyttiin 45 Salemose puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 46 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 47 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Ja loppuäänestys ää, tehdään se koneellisesti. Äänestys alkaa. Oikein hyvä, Yksi mielistä. 43 puolesta ei mitään tyhjiä, ei ääniä. Onnittelut, Rolla Vernioli. Sorry. Ah, I'm following the list that's on the agenda. It's not first on the list that I've got now. What's next, though? Seuraavaksi taitaa olla Schaldemose mietintö. Se on listallani seuraavani.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 So I'll put that there so we'll vote after. Okay, has everybody got a, has everyone got a voting list? Onko kaikilla nyt äänestyslistat jo edessänsä? Oikein hyvä. Äänestämme sitten Salde Moosen mietinnöstä. Voisiko esittelijä puhua ensin? Olkaapa hyvä, Salde Moose, eh, tai rouva. Da vi startede behandlingen. Kiitoksia kun aloitimme käsitellä näitä online-pelejä, niin silloin sanoin, että tästä tulee aika hankalaa löytää hyviä ratkaisuja ja näin tässä myös kävi. Tämä oli varsin vaikea ja kuulimme paljon erilaisia näkemyksiä siitä, miten asiassa pitäisi edetä. Mutta olen tyytyväinen siihen, että ylipäätään voimme, pystymme keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta, koska raha peli, pelimarkkinoita on syytä käsitellä. Jos oma linjani hyväksyy, niin uskon, että, hyväksytään, niin uskon, että mietinnöstä tulee tasapainoinen. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, vaikka työ oli vaikeaa, niin silti yhteistyö sujuu hyvin. Kiitos. Um, Mr. Harbour, yeah. Herra Haber. Uh, well, first of all, I want to thank... Aivan ensiksi haluaisin kiittää uh, Rova Saldemosia avoimista keskusteluista mutta nyt on erinomaisen vaikea ollut saada aikaan sopimusta. Kyse ei ole niinkään poliittisista linjoista, vaan tässä on näkemyseroja maakohtaisesti. Mitä tulee minun, meidän jäsenimme, meillä ei ole ryhmän linjaa tässä. Me päätimme, että itse asiassa tarjottaisiin vähemmistö mielipide tässä ja siihen tulee paljonkin jäseniä, ainakin ALDE-ryhmästä yksi jäsen, joten ei ainoastaan EPPn jäseniä. E, tämä e, perustuu siihen, että tämä mietintö ei ole riittävän tasapainoinen. Tämä menee oikeastaan e, valiokunnan soveltamislajan ulkopuolelle. Piti katsoa nimenomaan yhtenäisyyttä ja meidän mielestämme yhtenäismarkkinoiden näkemyksiä ei noudateta riittävästi. Haasteita on tietenkin internetissä, mutta tämä ei heijastu riittävästi tässä mm, siis vähemmistön mielipide tulee ja kaksi äänestyslistaa ja ryhmä, joka tukee vähemmistömielipidettä tai sitten Schaldemosen kantaa. Me annamme sen erikseen ja me olemme mietineet täysistuntoon myös vaihtoehtoista tekstiä, mutta tuemme monia kompromisseja ja Schaldemosen työtä laajalti. Se on erittäin hyvää työtä ollut tässä valiokunnassa. Useat henkilöt haluavat puhua, mutta toivoisin, että ei tästä nyt käytäisi pitkää keskustelua. Rova Gebhardt. No, en puutu nyt mitenkään sisältöön. Tästähän keskustelimme jo eilen. Haluaisin sanoa, että ryhmäni kanta on tietynlainen. Me tuemme täysin siitä, mitä Rova Shalimus on tehnyt. Ja kunnioitan tietenkin muitakin näkemyksiä, mutta yksi syytös, jonka Malcolm sanoi, ja sitä haluaisin hieman vastustaa. Tämä ei ole mitenkään epätasapainoinen mietintö, vaan hyvinkin tasapainoinen näiden kompromissien kautta joita hän on tehnyt. Ja haluaisin kiittää Shalimose lämpimästi. Hän onnistui yhdistämään hyvin erilaisia ryhmiä, kuten PS, GUE, e, liberaalit, vihreät ja hyvin erilaisia näkemyksiä ja osan EPPstä. Saatin siis yhteen ja kunnioitan häntä tästä hänen tekemästään työstä. Mr. Ribeiro Castro. Herra Ribeiro Castro ja herra Tubon. Hyvin lyhykäisesti puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain puheenvuoron tässä keskustelussa. Minä halusin vain sanoa, että tulen seuraamaan varjoesittelijän edustaja Koralan äänestyslinjaa ja kiitän häntä tehdystä työstä ja olen sitä mieltä, että jos me kuljemme tätä tietä pitkin, niin meillä on tasapainoinen mietintö. Minä edustan Portugalin valtuuskunta. Meillä on tästä pelipolitiikasta erittäin selvä kanta. Se on hyvin lähellä ranskalaista kantaa. Ja me emme hyväksy sitä, että sisämarkkinoiden takia halutaan uhrata pelipolitiikka, joka on toissijaisuusperiaatteen alaista Euroopan unionissa. Kiitos itse asiassa äh, varjoesittelijä Korholan äh, poissaolon tähden minä äh, edustan häntä ja edustan tämän ryhmämme enemmistön äänestyslistaa. Malcolm selitti tilanteen. Haluan tämän vain sanoa, koska Korhola ei ole täällä paikalla. Me olemme tehneet yhteistyötä hänen kanssaan ja Soldemosen kanssa yhteistyötä usean viikon ajan. Kiitos. Okay. It's not Okay, that's fine. Okay. Good. You should ask them if I'm as well. No, but only just been told that we haven't a notification Okay. Okay, that's fine. Okay, sorry, I'm just, just a, a technical issue that's... Ihan vain tekninen juttu tässä nyt. Kertaisin sitoutumattomille, että teidän täytyy ennen äänestystä kertoa meille jäsenistä, jotka äänestävät valiokunnan ulkopuolelta Teillä on kaksi ääntä, mutta meidän täytyy tietää jäsenistä ennen äänestystä, siis niistä, jotka eivät ole jäseniä, valiokunnan jäseniä, mutta jotka äänestävät. No, jos jäsenet haluavat äänestää, niin oikein hyvä homma. Kyllä voitte äänestää. Ready to vote then? I think... Um... Olen valmis äänestämään. Herra Harper, uskoisin, että kun te nyt annoitte meille nämä tiedot... Äh, olkaa hyvä. Ah, pahoittelen, en nähnyt tätä. Niin, kertoisin vain, että täällä on muitakin portugalilaisia ää, täällä salissa ja minä edustan Portugalin suurinta puoluetta. Tämä oli vain huomio kollega Rivero i Castrolle. Nämä asiat ovat sellaisia, joista olemme tehneet työtä yhdestä lähtien lot, lotosta ja peleistä that we need to do everything by card vote or not? Herra Hubbard, sanoitte, että pitäisi kaikki tehdä korttiäänestyksellä. Jos EPP kahdella eri tavalla tässä äänestää, niin olisi parasta hoitaa tämä kortilla. Let's try. No yritetäänpäs. Aloitamme. Johdatusakappale A puolesta Tarkistus neljä. Ensimmäinen hyväksytään vain, jos kompromissi hyväksytään. No, siis tai neljä puolesta vastaan. No ei tämä ollut mitenkään tasaista, joten tarkistetaan tämä nyt. Because This controls the closure. Okay. The vote is closed. Äänestys päättyy. 28 puolesta 13 vastaan, eli selvästi hyväksytty. Mutta kädet täytyy todella nostaa korkealle, koska ei se siltä näyttänyt täältä ylhäältä. Tiedän, että olette väsyneitä, mutta jos nostatte käden korkeammalle, niin voidaan päästä nopeammin tästä. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. Joonatason kappale B, kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää, selvästi hyväksytty. Sitten yksi kaksi ja kolme on hyväksytty. Koska hyväksymme kompromissi ykkösen sitten tarkistus 12. Siis ne oli hylätty, korjapuheenjohtaja. Tarkistus 12. Arvo Korhalalta puolesta. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti 12. Kaksikymmentäkuusi puolesta 15 vastaa selvästi hyväksytty. Sitten kohta äh, tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Hyvä. 32 puolesta 11 vastaan hyväksytti varsin selvästi. Johdatusosa kappale D, tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Hyväksytty. Kyllä. 18.19.20. Tämä raukeaa. Seuraavaksi tarkistus 21. Herra Ferberiltä ja muilta puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 24 Korholalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näinpä ollen menemme 28, 29 ja 30 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 Harperilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 Moselta puolesta vastaan. Tyhjää. Myös ylätty. Jotkut eivät nosta kättä korkealle, joten minun on vaikea nyt päättää tässä, onko puolesta vai vastaan. Haluatteko, että tarkistetaan tämä? No niin, tarkistetaan. 26 puolesta 15 vastaan, mutta täytyy sanoa, että ei, tätä, ei se tältä korkealta näyttänyt kyllä 26-15 tulokselta, joten käsi korkealle ylös, kiitos. 32 puolesta. Ei <laughs> auttanut nyt. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ah, hylätty. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjä selvästi hyväksytty. 33 raukea 35 puolesta vastaan tyhjä selvästi hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Tässä on kohta kohdalta äänestys. Highlights alkaa ja services päättyy. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen vastaan. Siis puheenjohtaja korjaa. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Myös hyväksytty. Voidaan tämä tarkistaakin. Kaksikymmentäviisi kahdeksantoista todellakin hyväksytty. Sitten menemme tarkistukseen 47. Kohtaan yksi. Tämä on myös kohta kohdalta äänestys Alden pyydöstä. Osa yksi, stresses ja approach kohtaan asti. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa, emphasizes ja matter asti. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 55. Kohtaan kaksi. Kohta kohdalta äänestys jälleen. Ensimmäinen osa sanoista voices, siis culture-sanaan asti puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ja toinen osa calls on ja consumers puolesta vastaan tyhjä, myös hylätty. 59 Harborilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. 14 puolesta 27 vastaan merkittävällä enemmistöllä hylätty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 57 äänestetäänkö siitäkin? Kompromissi vitonen puolesta vastaan tyhjä, selvästi hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 68 Mandersilta puolesta. Herra Mandersin tarkistus 68 puolesta. Vastaan tyhjä. Selvästi hyväksytty. 69 Korholalta puolesta vastaan tyhjää. Myös hyväksytty. 71 ja 70 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Heaton Harrisin 72. 24 vastaan ja 18 puolesta hylätty. Kohta 5, 73 tarkistus Hitchin Harrisilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 74 78 puolesta vastaan tyhjää myös hylätty. 76 Chitliltä puolesta vastaan tyhjää myös hylätty. 75 Korholalta lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 79. 79 puolesta Seitsemän raukeaa, koska hyväksyimme 75 ja 79 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. 15 puolesta 27 vastaan, joten selvästi hylätty. 80 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi kutonen puolesta vastaan tyhjä selvästi hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä myös hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 8. Äh, Tähän jäi yksi tarkistus väliin. Suullinen tarkistus Hermandersilta lisäyksenä. Teillä on varmasti tästä kopio siellä puolesta, suullisen tarkistuksen puolesta. Tämän suullinen tarkistus Mandersilta vastaan näyttäisi hyväksytyltä. Herra Tuponin tarkistus tästä otetaan pois. Muutamia sanoja äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaanko tämä hyväksytty? Kyllä se hyväksyttiin, koska suurimmat ryhmät äänestivät puolesta. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 96 Schaldemuselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 Schaldemuselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 106 Heaton Harrisilta puolesta vastaan tyhjää selvästi hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 herra Sitsiltä puolesta vastaan tyhjää myös hylätty. 108 seuraavaksi 109 ja 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää myös hylätty. 113 Mandersilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 114 Mavromaattisilta puolesta vastaan tyhjä myös hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 119 Angela Akkasilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 122 Mandersilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Myös hyväksytty. No hieman nopeasti tässä nyt loikin eteenpäin. Mä ajattelin, että tämä rullasi hyvin, niin päätin jatkaa eteenpäin. 131 Mandersilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15, tarkistus 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 Harborilta puolesta vastaan tyhjää myös hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 seuraavaksi Korholalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 18, puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä koneellisesti. 139 tarkistukset. Tästä puolesta 25 vastaan, selvästi hylätty, 141 haapurilta puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 142 Schaldemuselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 Korholalta puolesta vastaan Voitaisiko tarkistaa tämä, koska kädet eivät taas nousseet ylös? 26 puolesta 15 vastaan. 144 roittovalta puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Selvästi hyväksytty. Ja sitten 147 useita tekijöiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 Angela Akkasilta ja lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 Mandersilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti. 32 puolesta 10 vastaan ei tyhjiä. Onnittelut esittelijälle. Yes, did you want to say something now? Halusitko tähän vielä jotakin sanoa? Toistan vain sen, mitä sanoin aikaisemmin. Tämä vähemmistömielipide on allekirjoitusta varten. Minä lähetän äh, kopion siitä Rova Soldemoselle. Kyse on äh, lähinnä tasapainosta ja äh, tämä on ollut erittäin tärkeä työpanos tässä valiokunnassa, mutta tässä, tämä on tärkeää, että kehitetään EU-tasolla ja hallitusten tasolla myös kehityspolitiikkaa. Roveris Järgesen. Haluaisin vain onnitella Kristinia oikein hyvästä yhteistyöstä meidän pitäisi yrittää lukea ja miettiä, mikä on tämän äänestyksen lopputulos ennen tätä vähemmistä päätöslauselmasta, koska en nyt voi vielä sanoa, että mitä tämä äänestys tarkoitti. Minä haluan lukea tämän nyt läpikotaisin ennen kuin sanon mitä, ja vähemmistö päätöslauselman pitäisi myös heijastella tämän päivän äänestystulosta. Vastaus tähän ilmeisesti on se, että me lähetämme teknisen version. Voitte sitten tarkistaa, mikä on kantanne ajatellen loppuäänestystä. Tämä on kaikista järkevin vaihtoehto. Mandas. Haluaisin onnitella Kristiliä, mutta haluan onnitella myös tätä valiokuntaa, koska eh, kun laitetaan ristiriitainen aihe esityslistalle, niin silloin nähdään erilaisia näkemyksiä. Ja siitä syystähän me olemme täällä olen tyytyväinen lopputulokseen. Olen äh, ennen kaikkea äh, tyytyväinen siihen, että tähän esityslistalle otettiin näin ristiriitainen aihe. Rova Gehbart. Ich möchte mich auch bedanken bei Christel für die... Minäkin haluaisin kiittää tästä loistavasta tehdystä työstä. Ja lopputulos näin ristiriitaisessa kysymyksessä osoittaa, miten tasapainoinen tämä teksti on. Ja haluaisin vielä korostaa tätä kerran. Öö, verrattuna siihen, mitä Malcolm sanoi, minun mielestäni tämä oli aivan loistavan tasapainoinen teksti. Kiitos. Mr. Rivera Castro, we're going to have a big debate. Ja sitten Rivera Castro, nyt meillä on varmasti pitkät keskustelut vielä peleistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä todeta, että tämä ää, teksti on hyvin tasapainoinen ja toivon, että vähemmistö edistyy tässä poliittisessa kannassansa ja tässä saadaan selvä eurooppalainen kanta eri poliittisissa perheissä. Oikein hyvä, kiitoksia Panna. Erittäin hyödyllistä vaihtaa näkemyksiä lyhyesti siitä, miten tämä eh, hoidetaan täysistuntoon. Ja sitten eh, seuraava äänestys. Eh, herra Manders, taitaa olla teidän videopelien käyttöä koskeva kuluttajien ja erityisesti alaikäisten suojelu. Haluatteko sanoa jotakin ennen äänestystä? No. Aivan lyhyesti haluan kiittää kaikkia eh, siitä, että sain tukea tälle mietinnölle. Varmasti olemme löytäneet kompromisseja. Tärkeintä tässä on se, että me emme halua ylimääräistä lisälainsäädäntöä, ainoastaan lisää tietoa ja haluamme suojella alaikäisiä. Se on siis tavoitteena Toivottavasti siihen päästään tällä mietinnöllä. Pyytäisin, että ne, jotka lähtevät ulos, pyytäisin, että keskustelette vasta ulkopuolella, eikä täällä kun äänestämme. No niin, voimme aloittaa. Kulttuurivaliokunnan tarkistukset kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Libe-valiokunnan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Me emme äänestä seuraavia ään koska ne on katettu muuten. Tarkistus yksi Matsuka puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kaksi. Niin se hylättiin. Kakkonen Angela Kas puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kulttuuri eh, neljä puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän Matsuka puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Sitten mennään suulliseen tarkistukseen kuusi Panners puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri seitsemän puolesta. Anteeksi, menen nyt nopeasti. Kulttuurivaliokunta seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 7, 6 puolesta tyhjä hyväksytty. Kulttuuri 8, osa 1 lisäys puolesta vastaan hyväksytty, kulttuuri 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, live emme äänestä siitä, kulttuuri 5 ei siitäkään, kulttuuri 8 osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, live 5 osa 1, anteeksi Angelakas 8 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, live 5 osa yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 3, siitä ei äänestetä, se on katettu kahdeksassa. Libe 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 Angelakas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 13 ja 5, niistä ei äänestetä. Kulttuuri 12 osa 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestetään Libe 12 äh, vastaan tyhjä hyväksytty. Libe 8 puolesta vastaan tyhjää äh, hylätty. Kulttuuri 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 lisäyksenä Matsuka puolesta hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään kulttuuri 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Live 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Live 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Live 13 ei, vaan Angelakas. Angelakasin 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kulttuuri 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, live 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappaleet kulttuuri A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite mm, kohdat kulttuuri 1 vaikuttaa, että se hyväksyttiin. Ykkönen puolesta vastaan. Kulttuurivaliokunta viite kohta yksi puolesta me emme hyväksyneet kulttuuri ykköstä. No niin, sitten se raukeaa, emme äänestäkään siitä. Ja loppuäänestys öö, tehdään sisäköisesti. Nähdään, kuinka moni, miten paljon tästä on jäljellä alkuperäisestä 36 35 puolesta ei vastaan, ei tyhjää. Oikein hyvä, herra Mandes. Onnittelut. Yes. Yes. Äh, äh, darf ich äh, nur, damit es nachher bei der Abstimmung kein... Niin, Mm, jos nyt halutaan välttää sekannuksia äänestyksissä, mm, meillä on ollut tässä äh, sivun kymmenen kopioinnissa ongelmia, joten pyytäisin, että ähm, äh, me, mm, me voisimme sitten kertoa teille, mistä versioista äänestetään. Halutaanko vielä kommentoida ennen äänestystä esittelijä? Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää niitä, jotka ovat tehneet töitä tämän asian parissa, ja Rova Ryyle, Fortu ja kaikki avustajat, sihteerit. Aivan totta, että tämä mietintö, joka liittyy asetuksen muuttu, muuttamiseen, tämä ei ollut mitenkään yksinkertainen, mutta me olemme pyrkineet aivan ehdottomasti pääsemään kompromisseihin, jotka voitaisiin hyväksyä, ja, jotta saataisiin aikaan tasapainoinen teksti. Vielä kerran kaikille kiitoksia, koska aivan alusta lähtien huomattiin, että tämä ei ole mitenkään äh, helppoa. Tämä on meille haaste. Kiitos. Okay, colleagues, if you'd like to... No niin, kollegat, jos haluatte lyhyitä, lyhyitä puheenvuoroja käyttää, niin tehkää näin. Me olemme jäljessä aikataulussa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 Samozrejme, nie je všetko také ideálne, ako som si to pre... Niin, tilanne ei ole aivan niin ideaali kuin toivoin, mutta kompromissitarkistuksilla kuitenkin saadaan tähän hieman yhteistä näkökantaa valiokunnalta. Kiitän kaikkia yhteistyöstä. Okay, let's, let's continue. Article one. I'm going to put... Artikla 1. Äänestämme tästä yhdessä yhtenä ryhmänä Meillä on useita tarkistuksia tähän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Sitten kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 2 artiklan 2 puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Seuraavaksi 109 Grammersilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eikö näin? Kyllä. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 vedetty pois, samoin 89. Sitten ITRE 5 äänestetään puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 91 Plestinskalta. Kohta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vaikka kaikki täytyy olla vähän väsyneitä jo eikä käsi oikein nouse. Voimme tarkistaa tämän toinen osa selvästi hylätty 12.26. Itre 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 Neri siltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten 94 ei, 93 vedetty pois. Seuraavaksi 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös. Seuraavaksi 112. Jorva Ryyliltä. 87. Me sovimme jo 87. Se on lähestulkoon saman sisältöinen, mutta voidaan tarkistaa. Äänestetään tässä nyt vain, että se voidaan tarkistaa 112 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 103 vedetty pois, sitten 113 äänet puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 104 Hanslikilta puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Itrek 9 puolesta vastaan tyhjä. myös hyväksytty. 105 Hanslik puolesta vastaan Vastaan. No, tarkistetaan koneellisesti. 105. Kolmetoista puolesta 25 vastaan. 106 Prestinskalta puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 107 Karasilta puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Itre 11 puolesta Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Kahdeksantoista puolesta 18 19 vastaa juuri. Eli tuskin hylätty. 108 puolesta, Itre 8 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi neljä. Artiklan viisi. Muutama sivunen siinä. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaikki muut raukeavat. Seuraavaksi kompromissi 12. Artiklaan 6 puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Seuraavaksi sitten artiklan 7 tarkistus 25. Puolesta vastaan. Tarkistetaanko tämä? No tarkistetaan. 21 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 168, 169, 170 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 ei äänestetä, 26 eri siltä puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. 21 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Seuraavaksi ITRES 17 puolesta. ITRE 17. Vastaan. Se Selvästi hylätty. Pahoittelen, herra Chichester. 174 herra Bryiltä puolesta vastaan tyhjää. Myös hylätty. 175 Hanslikilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 876 Harperilta puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 176. Kahdeksantoista puolesta 20 vastaan, hylätty kahdella äärellä. Itra 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 182 vedetty pois, 180 puolesta vastaan. Tyhjää. Näyttää hylätyltä. Ai, hyväksytty. Tarkistetaan. Kaksikymmentäkuusi kolmetoista selvästi hyväksytty. 181 raukeaa. Seuraavaksi Itre 19 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Hylätty kahdella äänellä 18.20. Seuraavaksi 184 Hanslikilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 furtuulta puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki tarkistukset artiklaan 9 raukeva 190 puolesta vastaan. Tarkistetaanko tämä? Varmaan nopeampaa vaan tsekata. 19 puolesta 20 vastaan hylätty. Rova Hanslikin tarkistus 191 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Yhdeksäntoista kaksikymmentä hylätty. Herra Harborin 192. Äänestetäänkö tästä suoraan koneellisesti? 18.20. 193. Sama juttu koneellisesti. Yhdeksäntoista kaksikymmentä hylätty, neljä koneellisesti. 18.19. Maahantuojien velvoitteet 195, 196 Plestinskantta. Ei sitäkään. Artikla 13.30. Rovan eri sieltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 Hanslikilta puolesta. Tarkistetaan tämä. 21.17 hyväksytty. 198 Haaburilta puolesta taas. No tarkistetaan tämäkin nyt. Kaikki on niin tiukkaa tässä nyt parempi tarkistaa. 19.20 hylätty, artikla 16, harmonisoidut standardit, 199 eri siltä puolesta. Tarkistetaan. 199 äänestys on alkanut. 21.17 hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 207 Papilta puolesta. Tarkistetaan tämä Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. Minä otin oman ääneni pois tästä. En äänestänyt. Te voitte äänestää. Minä en äänestänyt. 18.21. Hylätty. 209 Harborilta. Äänestetään puolesta. Hyvä, kaikki olivat puolesta hyväksytty. Artikla 17, 210 Furtulta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Artikla 18, 211 Ryhdyltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 214 Hanskikilta puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. 22 puolesta 16 vastaan hyväksytty. Seuraavaksi artikla 19. Tarkistus 215 Karasilta puolesta vastaan tyhjää. Selvästi hylätty. Itre 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyvin hylätty. Itre, ei vaan 216 Prestinskalta lisäyksenä puolesta 218 Prestige puolesta tarkistetaan. Äänestys päättyy 19 puolesta 20 vastaan hylätty. 217 Hanslikilta puolesta. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. 217 äänestys päättyy. 18, 20 hylätty. 219 Furtulta puolesta tarkistetaan. Viisi puolesta 34 vastaan. No, hyvin selvästi hylätty. 220 puolesta vastaan. Viisi puolesta vain. Otetaan tämä nyt uudestaan. Siis puolesta 202. No nyt näyttää paremmalta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 32 neljäsiltä puolesta vastaan tyhjää. Myös hyväksytty. Artikla 20 kompromissi 9 äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 224. Herra Schwabilta puolesta. Tarkistetaanpa tämä. 224. Äänestys päättyy. 20 puolesta 20 vastaan raukeaa. Hylätty siis. Seuraavaksi ITRE 22 osa 2 puolesta. Tarkistetaan tämäkin. 22 osa 2. Yhdeksäntoista puolesta kaksikymmentä vastaan myös hylätty. 225 vedetty pois. ITRE 22 osa 3. No, tarkistetaan suorakoneellisesti. Hylättykö kaikki vastustavat selvä? Hylätty. Seuraavaksi 226 Rovan Neresiltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kyllä. Seuraavaksi kompromissi 10 puolesta vastaanto hyväksytty. Seuraavaksi 234 Newton Tannin äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 22, 235 Plestinskalta ei äänestetä 236, artikla 23 Hanslikilta puolesta. Tarkistetaanpa tämä. 19.20 hylätty. Vastustitteko te tätä vai? No, se on silti hylätty. se tämä demokratia minä täällä ylhäällä harjoitan. Artikla 24, tarkistus 237. Koneäänestys saman tien, koska tämäkin menee tiukille. 237. Toimiko laitteenne nyt? Neljätoista kaksikymmentäkuusi selvästi hylätty. 238 Hamslikilta puolesta vastaan. Tyhjä. Myös selvästi hylätty. Seuraava on vedetty pois. 34 eri siltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 246. Artiklan 25 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 35. Nerisiltä puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 36 nerisiltä puolesta vastaan tyhjä, Myös hyväksytty. Seuraavaksi Itre 24 puolesta vastaan. Tyhjä. No, näyttääpä. No, tarkistetaan. Tarkistetaan, tarkistetaan. Nopeammin tämä käy. Kaksikymmentä puolesta 19 vastaan. Hyväksytty yhdellä äänellä. 37 Rovan erisiltä lisäyksen äänet puolesta. 37 siis lisäyksenä puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Kaksikymmentä puolesta 19 vastaan hyväksytty Ruva Plestinskan mietintö 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 Neri siltä puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan tämä koneellisesti. 20 puolesta 18 vastaan. Hyväksytty Karola äänellä. Itre 25. Lisäyksen äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 251 Furtuulta puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 252 Plestinskalta puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 254 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Itre 27 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 255 ruokoryhdeltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 39 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Ah, se on hylätty, joten sitä äänestetään äänest... Seuraavaksi 256 puolesta. Tarkistetaan. puolesta 19 vastaan hyväksytty yhdellä äänellä. Saro on vedetty pois. Sitten 257 karassa puolesta vastaan. tyhjä, Selvästi hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. Seuraavaksi 269 eri siltä puolesta. Tarkistetaan koneellisesti. 21 puolesta 18 vastaan hyväksytty, 42 vedetty pois. Seuraavaksi 271 ryyliltä kohta kohdalta kahdessa osassa. Ensimmäinen on vedetty pois. Äänestämme vain osasta kaksi äänet puolesta. Tarkistetaan koneellisesti. Selvästi. Meni läpi 26.13. 272 rouva Furtulta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 273 artikla 33 puolesta. Tarkistetaan tämä 273 Hanslikilta. 2020 hylätty. 43 eri siltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 275 Briiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 276 Schwabilta puolesta. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Herra Schwabin tarkistus 276. Kolmetoista kaksikymmentäkuusi hylätty. Itre 31 puolesta. Vastaan tyhjä Hylätty. Artikla 51, 277 puolesta vastaan. Tarkistetaan. kaksikymmentä hylätty. Rova Furtuun 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi artikla 53 279 nerisiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 puolesta tarkistetaanko vai hyväksytty? Hyväksytty joo. 281 karasilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. On Liite 1, 280, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 Kremersiltä puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Seuraavaksi 284 Kremersiltä puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 284. 2020 hylätty. Iitra 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Itre 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2,90 puolesta tarkistetaan tämä Kaksikymmentä, kaksikymmentä hylätty. 291. Tarkistetaan koneellisesti. 291. Kaksikymmentä yhdeksäntoista hyväksytty yhdellä äänellä. Iitra 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 Rovanierisiltä puolesta vastaan. Voisimmeko tarkistaa tämän? Näyttää hylätyltä, mutta 22.18 hyväksytty. 46 tarkistetaan koneellisesti. 25.14 hyväksytty. Herra Newton Downin 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 293 Newton Downilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 erisiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 erisiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itse 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 Rouvaneerisiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 297 ja ITRE 42 ovat samanlaisia yhtenä blokkina. Äänet puolesta vastaan. Tarkistetaanko tämä koneellisesti? Kyllä Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kaksikymmentäkolme puolesta kahdeksantoista vastaan. Seuraavaksi Itre Ykkönen. Johdantotasan kappaleet Itre Ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Rovanerisin tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Uskoakseni. Niin tarkistetaanko tämä vai ei? Kyllä, tarkistetaan, koska kädet eivät nouse ylös. 19 puolesta 21 vastaan hylätty. 49 D puolesta vastaan tyhjä hylätty. 50 nerisiltä. Ah, voitte tarkistaa se, jos haluatte. 49 Rova Pristinskalta. Äänestys alkaa. Seitsemäntoista puolesta 24 vastaan hylätty. Rovan erisin tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kaksi vedetty pois, 51 Kremerstiltä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 52 Haaberilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 53 Schwabilta puolesta. Tarkistetaan tämä koneellisesti, 53. yksi puolesta kaksikymmentä vastaan. EPPn lisääänestäjä kyllä tässä toi hieman eroa asioihin. 55 Hanslikilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 Harperilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 Schwabilta vedetty pois. 58 Blestinskalta Schwabilta selvästi hyväksy, hyväksytty. Johdantosakappale 17. Kolme tarkistusblokkia yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 vedetty pois. 61 Hanslikilta puolesta. Ai, tämä hoidettiin jo. Me hyväksyimme tämän blogin, joten itse asiassa seuraavaksi äänestämme 62. Hanslikilta puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 63 Hanslikilta puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 63. 21.20 hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 5 Nerisiltä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 64 Hanslikilta puolesta. Vastaan tarkistetaan tämä koneellisesti. Näyttää hyväksytyltä, mutta tarkistetaan. 64 Kaksikymmentä kaksi kaksikymmentä hyväksytty. Johdantansa kappale 22, 8D ja 67D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantansa kappale 23, Ruvan eri siltä ryyliltä puolesta vastaan hyväksytty. 69 Harborilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 Nerisiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 Priiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 eri Erisiltä puolesta vastaan Tarkistetaan tämä koneellisesti. Kaksikymmentäyksi puolesta 20 vastaan. Hyväksyt yhdellä äänellä. Kyllä. 71 näin puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14 Nerisiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 Plestinskalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 Plestinskalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75, 76 Itre kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loppu äänestys koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Hyvä. Äänestys päättyy. 27 puolesta. En voi enää uudelleen lisä- avata äänestystä. 27 puolesta. Ei vastaääniä ja 14 tyhjää. 14 tyhjää. Ah, 28 puolesta siis. I, we count you in on the vote. It's, it's recorded as you're voting in favour. Okei, okay, can, can, can you just... No niin. Pysykää täällä vielä hetkinen. Tämä viimeinen on todella nopea. Voimmeko äänestää yhtenä blokkina näistä? Ei erittäin hyvä ajatus. Halusitteko se vielä sanoa jotakin? Ei, ei, siis Joten kaikki kuusi kappaletta puolesta yksimielisesti, loppuäänestys puolesta yksimielisesti sekin. Kiitoksia kollegat. Ah. Mrs. Head. Rouva Head. Niin, puheenjohtaja, minä olisin kyllä kerrankin halunnut kiittää myös tulkkeja erinomaisesta työstä, koska aika vaikeata on tulkata teitä, koska te äänestytätte kovin kovin nopeasti. Yes, well I think the interpreters always do a good job. Kyllähän siellä aina hyvää työtä tehdään, ei ainoastaan minua tulkatessa.